55 on hylätty. Emenda 43. E Tarkistus 43. Hylätty. Tarkistus 56 hylätty. Tarkistus 57 hylätty. Tarkistus 44 hylätty. Tarkistus 29 hylätty. Tarkistus 80 hylätty. Tarkistus 58 hyväksytty. Tarkistus 13 hylätty. Tarkistus 49 hyväksytty. Tarkistus 59 hylätty. Tarkistus 60 hylätty. Tarkistus 15 hylätty. Tarkistus 17. Ensimmäinen osa hyväksytty. Seitsemäntoista. Toinen osa hyväksytty. Tarkistus 13. Ei vain kolme, puhemies korjaa, hylätty. Tarkistus 32. Hylätty. Tarkistus 61. Hylätty. Nämä ovat siis tulokset koskien tarkistusten ensimmäistä erää, jotka tehtiin yhteiseen päätöslauselmaan. Esitykseen Nyt haluaisin ilmoittaa, että toisen tarkistuserän äänestystulokset ilmoitetaan kello 30, eli puoli yhdeksältä. Ei sitä ennen, koska ääntenlaskenta on edelleen kesken. Puoli yhdeksältä siis ilmoitan tulokset yhteisen päätöslauselmaesityksen tehtyjen toisen tarkistuserän tuloksista. Nyt olemme antaneet ne tulokset, joita oli käytettävissä. Menemme siis kolmanteen äänestykseen. Nyt äänestämme tarkistusten kolmannesta erästä. Tarkistukset on siis tehty tähän yhteiseen päätöslauselmaesitykseen EUn yhteensovitetut toimit COVID-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi. Kuten tiedätte, äänestykset hoidetaan saman menettelyn mukaisesti kuin ensimmäisellä ja toisellakin äänestyskierroksella. Kolmas äänestyskierros alkaa kello 17 ja päättyy kello 18. Äänestys on nyt siis avattu. Voitte äänestää kello 18 asti. Tämän toisen tarkastuspaketin tulokset ilmoitetaan kello 22.50, siis 10 vaille 11. Toinen tarkistuspaketti, sen tulokset ilmoitetaan kello puoli yhdeksän ja kolmannen paketin tulokset ilmoitetaan sitten myöhemmin. Äänestys on nyt alkanut ja istunto keskeytetään. Kiitoksia.